Olen saanut yhden tästä teksti käsitetään huomenna puolen päivän aikaan. Ja sitten seuraavana suullinen kysymys tiettyjen tieliikenteen ajoneuvojen sallitut mitat ja painot. Haluaisin antaa puheenvuoron ensimmäiseksi kysymyksen laatijalle edustaja Simpsonille. Uh, President, on behalf of the... Puhemies, liikenne- ja matkailuvaliokunnan puolesta on ottanut esille tämän asian, joka liittyy tiettyjen lie- tie ajoneuvojen sallituista mitoista ja painoista. Tämä suullinen kysymys on seurausta parlamentin esittämästä laisista kysymyksistä, jotka liittyvät komission oikeuksiin päättää näistä sallituista mitoista ja painoista ilman, että se ottaa huomioon muita lainsäätäjä, tahoja. Uskon, että infrastruktuuri monissa maissa on sellainen asia, jota ei voida yhdenmukaista. Tämä liittyy liikenneturvallisuuteen ja myöskään rautatieliikenteen osalta ei ole kaikkia asioita arvioitu, mutta ollaan sitten tämä asia puolesta tai vastaan, niin valiokunta kunnes olen kuitenkin sitä mieltä, että muutokset pitää tehdä yhteispäätösmenettelyllä. Me emme voi hyväksyä sitä, että näin tärkeä asia päätetään äh, mielivaltaisesti jossakin konferenssissa jonkin äh, määräisen päätöksen perusteella ilman, että on otettu kaikkia kantoja huomioon. Meille on kerrottu aikaisemmin, että kuorma-autojen niitä koskevia mittojen muutoksia ei voida toteuttaa ja komissio ottanut huomioon näitä parlamentin kysymyksiä, mutta sitten komissio kuitenkin vei nämä muutokset läpi ja toivoi, että parlamentti ei huomaisi muutoksia. Mutta hyvä puhemies, parlamentti kuitenkin huomasi. Ja mitä sen jälkeen on tapahtunut, tilanne on muuttunut, komissio on pyrkinyt pääsemään tästä tilanteesta, joka se on luonut, pääsemään sieltä ulos ja komissio sitten päätti ikään kuin uudelleen tulkita nykyistä lainsäädäntöä, vaikka kuitenkin kirjassa minulle eh, sanoivat, että nykyinen direktiivi ei ole, tai siinä on tiettyjä puutteita. Jopa puheenjohtaja Barroso kirjassaan puhemies Schulzille tunnusti, että lainsäädäntöä pitäisi tarkistaa, se olisi mahdollisuus sitten saada aikaiseksi parempaa oikeudellista selvyyttä. Ja kysyin komission jäseltä eh, tänä iltana, että, kun, että onko tämä nykyinen lainsäädäntö epäselvää ja tietyissä tilanteissa se saattaa aiheuttaa epämääräisen tilanteen ja voisiko komissio ottaa huomioon parlamentin kannan, kun se tekee näitä muutoksia. Ja komissio kerroi, että se ei aio näin tehdä, mutta komission pitäisi vain korjata ne virheet, joita se teki viime vuonna. Eli kun ajatellaan näitä rajat ylittävässä liikenteessä olevia eh, kuorma-autoja, niitä koskevia muutoksia pitää käsitellä myöskin parlamentissa ja yhteispäätösmenettelyssä. Komission jäsen, me tarvitsemme oikeudellista selvyyttä ja se voidaan saavuttaa ainoastaan, jos tehdään täysin, täysin yhteistyötä muiden lainsäätäjätahojen kanssa. Tämä koko asia on kokonainen sotku, jonka komissio on luonut ja nyt on aika selvittää tämä sotku ja parlamentin pitää todellakin pystyä toteuttamaan omaa rooliaan, aivan kuten eh, Euroopan unionin sopimuksissa on määrätty. Thank you very much, uh, Kiitoksia edustaja Simpson ja sitten komission varapuheenjohtaja Kallas. Olkaa hyvä. Madam President, Puhemies, arvoisat jäsenet, komissio kiittää liikennevalikunnan jäseniä mahdollisuudesta jatkaa keskustelua direktiivin 96-53 EU tarkistamisesta. Yleiset keskustelut, joita käytiin viime vuoden keväällä, korostaa, kuinka arkaluontoinen kysymys tämä on ja millen tavalla tätä on eri tavalla tulkittu. Tämä vahvistaa myöskin sen, että selvennystä tarvitaan näihin kysymyksiin, ja komissio on uudistamassa direktiiviä, ja ehdotus on tulossa tulevina kuukausina, ja siinä noudatetaan tavanomaista lainsäädäntöjärjestystä. Meidän täytyy ottaa huomioon tekniset kehitykset ja yhteiskunnalliset ja taloudelliset kysymykset, erityisesti kun ajatellaan aerodynamiikkaa ja eri liikennemuotojen yhdistämistä. On muutoksia, jotka parantavat energiatehokkuutta, eri liikennemuotojen yhdistämistä ja nämä muutokset liittyvät aerodynamiikkaan ja virtaviivaisuuteen. Ja meidän täytyy miettiä teknisiä määräyksiä eri ajoneuvojen osalta. Lisäksi täytyy helpottaa helpottaa konttien kuljetusta liikenteessä. Ja meidän täytyy mukauttaa maksimipainoja, jotta voidaan edistää puhtaiden propulsiojärjestelmien hybridimoottorien käyttöä ja ottaa myöskin käyttöön säännöksiä, joiden avulla voidaan vähentää ylikuormitusta ja näin voidaan suojella infrastruktuureita ja parantaa tieturvallisuutta. Sitten rajat ylittävä liikenne pitkien rekkojen osalta. Uskomme, että tästä voidaan keskustella tässä menettelyssä, joka liittyy tähän direktiiviin. Eli me noudatamme valiokunnan lausuntoa tässä kysymyksessä. Ja sen jälkeen tarkastelemme parlamentin kantaa. Komissio kiittää parlamenttia näistä keskusteluista toimielintämme välillä ja toivomme, että rakentava keskustelu ja yhteistyö jatkuu sen jälkeen, kun direktiivin uudistamisehdotus on hyväksytty. Kiitos. Kiitoksia Kallas. Ja sitten poliittiset ryhmät. Ensiksi EPP, edustaja Bach, kaksi minuuttia. Ja, Frau Kiitos puhemies, varapuhemies Kallas. Te olette usean otteeseen ottaneet esiin tämän direktiivin, jossa on kysymys tiettyjen tieliikenteen ajoneuvojen sallituista mitoista ja painoista tästä direktiivistä. Siihen pitäisi tulla mukaan esimerkiksi aerodynaamisuuden parantaminen ja ajoneuvojen turvallisuus ja myös ympäristönäkökulmat otettaisiin huomioon ja se, että ajoneuvot äh, sopeutettaisiin moderniin tekniikkaan. Minun kysymykseni tässä yhteyksessä on, tuleeko komissio äh, ottamaan käsittelyyn sen, mitä te lupasitte kesäkuussa, nimittäin se, että saadaan oikeusturvallisuutta ja selkeyttä liittyen nimenomaan näihin suuriin megarekkoihin. Tämä on asia, joka on ollut hyvin ristiriitaisesti käsitelty, joissa jäsenvaltiossa on ollut hyviä kokemuksia, joissain päinvastoin, ja jotkut taas ovat keskeyttäneet kokeilun. Ongelmat ovat tuttuja, puuttuvat äh, tieinfrastruktuurit ja ei ole selvitetty kaikkea tieturvallisuuteen liittyviä asioita. Ja se, että äh, haluttaisiin siirtää enemmän liikennettä teiltä rautateille ja myös äh, rajat ylittävä liikenne on asia, jota ei ole selvitetty. Ja sen vuoksi olen samaa mieltä Brian Simpsonin kanssa. Te tiedätte, mikä on parlamentin näkökanta ja minä toivoisinkin, että te yhdessä parlamentin kanssa toimisitte niin, että saisimme johdonmukaisen ja selkeän kannan ja oikeusturvaa asiaan. Ja tätä kautta voitaisiin myös katsoa mikä tehokkuus äh, tällä hetkellä nykyisellä kapasiteetilla on ja vain yhteistyössä parlamentin kanssa saamme aikaan järkevää ja hyvää lainsäädäntöä. Ja komission yksipuolinen näkemys asiasta ei millään muotoa auta ketään. Merci, Bach. No on... Kiitoksia. Sitten sosiaalist, puolesta El Kadrawi. Kiitos puhemies komission jäsen, kollegat. Minun täytyy sanoa, että en minä komission jäsenen puheenvuorosta saanut selvää, onko tässä nyt uusia sääntöjä voimassa vai ei. Mutta minun ryhmäni on kahdesta syystä huolissaan tästä aiheesta. Ensinnäkin menettelytavoista ja sisällöstä. Mitä tulee menettelytapoihin, me olemme hämmästyneitä siitä, että komissio nähtävästi yksipuolisesti on muuttanut omaa tulkintaansa asiasta, joka on hyvin tärkeä. Nimittäin kysymys näistä äh, valtavista rekoista, megarekoista, jotka eivät täytä niitä rajoituksia, joita direktiivissä on annettu mitoille ja painoille, että nyt ne sitten kuitenkin voisivat ajaa rajojen sisällä. Ja te itse olette selvittäneet monissa vastauksissa kollegoiden kysymyksiin, että näin ei ole. Ja nyt te olette sitten kääntäneet takkia. Me olemme sitä mieltä, että tässä ei ole kysymys mistään pienestä yksityiskohdasta, vaan lainsäätäjän on tästä päätettävä. Me ymmärrämme, mitä te tässä yritätte tehdä, mutta ei ole ollenkaan nyt selvää, mikä, mitä nykyinen lainsäädäntö tähän sanoo. Me haluamme käynnistää tästä demokraattisen keskustelun ja, ja mietimme nyt, mikä teidän kantanne on. Sitten toinen asia. Me olemme sitä mieltä, että se, että lähdetään kannustamaan tällaisiin isoihin rekkoihin, on itse asiassa ristiriidassa valkoisen kirjan kanssa, jolla pyritään siirtämään tieliikennettä raiteille, koska tämä tulee tukemaan tieliikennettä ja sitä, että tehdään hyvin suuria investointeja näihin ajoneuvoihin ja sitä kautta ehkäpä heikennetään myös tieturvallisuutta, joten pyytäisimme, että keskityttäisiin ehkäpä hieman tärkeämpiin asioihin. Kiitos. Sitten Alden puolesta Maistre. Kiitoksia puhemies. Kyse on direktiivistä, joka syntyi aikana, jolloin näitä rekkoja ei vielä ollut niin paljon liikenteessä. Tämä täytyy muistaa ja tässä on määritelty painoa ja pituuksia. Ja sitten myöhemmin on tullut mukaan jäsenvaltioita, joissa on erilaisia liikennevalioita. Ja sitten on todettu, että poikkeustapauksissa jäsenvaltiot voivat käyttää näitä pidempiä rekkoja. Ja sitten hyväksyttiin se, että näitä voidaan käyttää ja myöskin komissio tämän hyväksyi. Ja nyt kyse on sitten siitä, saavatko nämä pidemmät rekat jotka on mainittu direktiivissä, saavatko ne ylittää rajat vai eivät? Vai eivät? Ja ongelma on todellakin ideologinen, eli halutaanko vai ei. Itse olen Alasaksista ja siellä on hyviä kokemuksia. Siellä tie, infrastruktuuri ja tieturvallisuus on otettu huomioon, mutta kyse on siitä, saavatko nämä ylittää rajat vai eivät. Ja ongelma on se, että komissio on antanut erilaisia vastauksia. Ensinnäkin sanottiin, että ei, ne eivät saa ylittää rajoja, ja jos tällainen tapaus tulee esille, niin sitten se täytyy tutkia ja sitten esitetään varoitus. Ja sitten toisessa lausunnossa Kallas itse sanoi, että ei pidä sallia sitä, että ne saavat ylittää rajat. Alasaksissa tämän hyväksytty ja myöskin Alankomaissa, ja jos nämä ylittävät rajat, niin kuten Kallas sanoi, niin on epäloogista, että se pitäisi silloin kieltää. Tästä on nyt kyse. Eli minun käsittääkseni pääkysymys on siitä, siitä, miten yritykset, jotka kuljettavat tavaroita Euroopassa, miten heille taataan oikeusvarmuus. Eli saavatko he käyttää näitä rekkoja vai eivät? Saavatko ylittää rajoja vai eivät? Jos, niin sittenhän siinä ei ole mitään järkeä. Ja nyt on todellakin tärkeää, että meillä on selkeyttä komission puolelta ja tietysti parlamentin täytyy olla tässä menettelyssä mukana. Eli mikä on tilanne, jotta yrityksillä olisi oikeusvarmuutta. Kiitos. Kiitoksia. Sitten vihreistä. Kramer. Frau Präsidentin, meine Damen und Herren. Puhemies, hyvät naiset ja herrat. Konrad Adenauer sanoi, että kun, jos hän muutti mieltään yhtäkkiä, että äh, ei mikään estä minua viisastumasta yön aikana. Ja komission jäsen ainakin voisi sanoa näin. 2010, kun halusin tietää häneltä, jos hän tietää, että, että voidaanko näitä, käyttää näitä megarekkoja rajat ylittävästi, silloin hän sanoi ei. Ja että käynnistäisikö hän tällaista jäsenvaltiota vastaan menettelyn direktiivin rikkomisesta. Ja kun hänet kutsuttiin kansainväliseen rekkayhdistykseen, niin silloin hän ei enää tiennytkään tästä ajatuksesta mitään ja yhtäkkiä hän halusikin sallia nämä rajat ylittävät ajot eikä hän halunnut tässä mitään muutosta, vaan hän vain tulkitsi säännöt eri tavalla. Eli nyt oikeastaan sopimusten vaalia halusikin rikkoa näitä sääntöjä. Ja kaikki olivat hämmästyneitä, olivat he sitten puolesta tai vastaan näitä megarekkoja. Sen vuoksi liikennevaliokunta kesäkuussa 2012 kirjoitti hänelle ja hän vastasi, että vaikka hän näkeekin, että tämä direktiivi ei ole täysin yksiselittäinen, niin siitä huolimatta hän pitää sitä kiinni. No sen vuoksi me haluaisimme, että tätä direktiiviä nyt tarkistettaisiin niin, että voitaisiin uudelleen työstää tämä megarekkojen rajat ylittävä liikenne. Ja parlamentin puhemies Martin Schulz vaati Barrosoa pysäyttämään hänen liikenneasioista vastaavan komission jäsenensä laittomat toimet. Mutta sitten hän tammikuussa 2012 sanoi, että direktiivin, kun direktiiviä muutetaan, niin silloin ei tule käsittelemään lainkaan näiden megarekkojen rajat ylittävää liikennettä. Eli oikeastaan voitaisiin kääntää tämä sanonta toisinpäin, että ei yön aikana ainoastaan tule viisaammaksi, vaan myös tyhmemmäksi. Kiitos. Tämä sininen kortti kollegalta Meissner. Hyväksyttekö tämän kysymyksen Maisnerilta? Kiitoksia. Niin Kramer syytti juuri komissaaria. Hän puhui tyhmyydestä ja muistakin asioista ja siitä, että komissio on rikonut lakia. Tämä on aika kova linja. Nythän on yritetty, että puhutaan asiallisesti ja mielestäni tässä nyt on todellakin puhuttu asiattomasti. Eli konkreettisesti, voidaanko sanoa, että laki on rikottu, jos kyse ei ole komission päätösvallasta hyväksyä tai jättää hyväksymättä näistä pitkistä rekoista, koska tämä on jäsenvaltioiden kysymys. Ja millä tavalla komissio rikkoo lakia, jos se ainoastaan on pannut merkille nämä asiat? Edustaja Kramer. Minä kaksi vuotta sitten kysyin selkeästi komission jäseneltä, oliko hän tietoinen siitä, että nämä megarekat liikennöivät rajat ylittävästi, ja silloin hän sanoi ei. Mutta sitten hän täydensi tätä vastausta. Jos minä tietäisin tästä, niin silloin minä vaatisin jäsenvaltioita antamaan minulle enemmän informaatiota. Ja jos ne tämän äh, hyväksyvät, minä vaatisin, että ne kieltävät sen. Ja jos eivät he niin tee, niin silloin minä tulisin käynnistämään rikkomusmenettelyn. Ja minä luotin komission jäsenen selkeään vastauksiin. Ja nyt yhtäkkiä hän sanoi, että ei minä mitään tuollaista ja hän tulkitsee nämä lainsäädännöt ihan eri tavalla ja hän itse päättää, millä tavalla hän toimii. Häntä ei kiinnosta tippaakaan, ei neuvosto, ei parlamentti, hän tekee mitä hän haluaa. Ei tällä ole mitään tekemistä demokratian kanssa. Sen vuoksi me olimme kaikki, kaikissa ryhmissä samaa mieltä valiokunnassa, että parlamentti ei hyväksy tätä, parlamenttia ei saa jättää ulkopuolelle, lainsäätäjä on otettava mukaan. Me vaadimme tätä, pysäyttäkää tämä laittomuus, kunnes kaikki on selvitetty. Thank you, colleague uh, Kramer. Kiitos, edustaja Kramer. Ja nyt puheenvuoro edustaja Leichtfriedin. Kiitoksia, puhemies, komission jäsen. Teillä on ollut vähän huonoa tuuria viime aikoina täällä parlamentissa. Lentoasemapakettiin osalta teidän ehdotuksenne hylättiin. Ja epäilen, että te päättelitte siitä, että jos he eivät tee niin kuin minä haluan, niin sitten enää ottavat parlamenttia huomioon. Ja näinhän ne toimitte nyt tässä rekkakysymyksessäkin. Te puhutte nyt tässä mitoista ja painoista, mutta se ei liity tähän ydinkysymykseen mitenkään. Kramer on oikeassa. Te olette toiminut omavaltaisesti, ette ehkä oikeudenmukaisesti, ja te olette muuttaneet eurooppa oikeutta, ja se ei nyt käy. Jos te haluatte, että asiat muuttuvat, niin sitten teidän pitää tehdä siitä lainsäädäntöehdotus. Muuten ette voi tehdä mitään. Ja kysyisin teiltä, komission jäsen, haluatteko te jäädä EUn historian komission jäsenenä, joka omavaltaisesti toimii ja muuttaa asioita lainsäätäjien kannan vastaisesti? En usko, että se on paras tapa toimia. Kiitoksia. Sitten Lichtenberger. Herr Kommissar, Komission jäsen, kun kuuntelin teitä teidän äh, puheenvuorossanne äh, Simpsonille, vastauksessa Simpsonille, niin äh, oletteko te tietoinen tästä, miten ne arka luonteinen tämä asia on? Nähtävästi ette täysin kuitenkaan, koska jos katsoo millä tavalla te olette tässä toimineet viimeisinä kuukausina, niin te olette tietoinen siitä, että tässä on eh, tiettyä herkkyyttä mutta siis tämä on kuitenkin todellisuutta tietyn sektorin ihmisille. Minä kuuntelin tätä tarkkaan, kun te sanoitte aerodynaamiset muodot, painon ja mittojen sopeuttaminen, mitä kaikkea tämä sitten yksityiskohtaisesti tarkoittaakaan. Minusta tuntuu, että te haluatte välttää ylikuormia asettamalla painorajat niin korkeaksi, että ei ole mahdollista enää ylikuormittaa. Te haluatte tehdä näistä rekoista niin pitkiä, että äh, rautateillä ei ole mahdollisuutta millään muotoa aina olla kilpailukykyinen. Joten kysynkin teiltä, tuletteko te laatimaan todellisen vaikutuksen arvioinnin, jossa huomioidaan myös äh, julkisen sektorin ylimääräiset investoinnit, mikäli otetaan käyttöön nämä megarekat. Ja esimerkiksi Alppialue tulee ainakin vastustamaan tätä. Kirja Lichtenberger, kirja Kiitoksia. Sitten Tikau. Mr. Commissioner, reiterat mai multe Hyvä puhemies. Komissio on sanonut, että se haluaa muuttaa 2012 vuoden lopussa tai 2013 vuoden alussa direktiiviä 96-53, jossa puhutaan tiettyjen tieliikenteen ajoneuvojen sallituista mitoista ja painoista. Ja nämä mitat, jotka ovat, tai enimmäismitat kansallisessa liikenteessä ja myöskin kansainvälisessä liikenteessä. Euroopan parlamentilla ja neuvostolla pitää myöskin olla sanansa sanottavana. Juurikin työstetään muutosta direktiiviin 3821 ja meillä on todellakin e, tiettyä kiinnostusta tähän asiaan ja, ja me näissä keskusteluissa neuvoston ja parlamentin välillä komissio sanoi meille, että tiettyjä muutoksia tehdään, kun tätä direktiiviä pyritään muuttamaan. Ja haluaisin komission jäsen kysyä teiltä suoran kysymyksen, jos tämä muutos direktiivi 50 tai tuleeko siinä, otetaanko siinä mukaan tämä sensorikysymys vai ei? Kiitoksia, Tikao. Ja sitten menettely ilman puhujalistaa. Ja vielen Dank, Frau President. Kiitoksia, puhemies, komission jäsen. Tänään iltapäivällä yhdeksän viikon jälkeen sain kysymykseeni vastauksen. Artiklasta 17 mukaisesti komissiolla on kuusi viikkoa aikaa. Ja te totesitte tässä vastauksessa, että te pidätte kiinni tästä kannastanne. Ja haluaisin sanoa nyt hyvin selkeästi, että tämä menettely ei ole hyväksyttävissä. Ja tämä uusi oikeudellinen tulkinta on johtanut siihen, että uusia sääntöjä on otettu sisään takaven kautta. Eli teidän täytyy nyt kunnolla ottaa parlamentti mukaan tähän menettelyyn. Ja siihen mennessä tämä vuoden 1996 direktiivi on voimassa. Eli teidän täytyy uudistaa tätä direktiiviä, mutta kun kyse on rajat ylittävästä liikenteestä, niin tästäkin on kuultu eri kannalta, eli tämä nyt ei varmaan ollut alkuperäinen tarkoitus. Eli voitte uskoa, että me emme päästä tätä nyt läpi sormien. Kiitoksia edustaja Ertuk. Sitten Kramer haluaa esittää kysymyksen. Hyväksyttekö sen? Haluaisin kysyä häneltä, onko hän tietoinen siitä, että joissain näitä megarekkoja ajaa rajat ylitse ja missä ja mitä jotain tehdään. Ja mikäli näin on, eh, komission tulisi ottaa kantaa näihin laittomiin toimiin Euroopan unionissa. Kiitoksia sitten edustaja Ertok. Kiitoksia Kramer. Tämä on tärkeä kysymys ja itse asiassa tietojemme mukaan on niin, että tällä hetkellä näitä megarekkoja kulkee esimerkiksi Tanskan ja Saksan välillä. Ja tämä on kysymys teille komission jäsen. Milloin te aiotte sopimusten valvojana käynnistää näitä kahta maata vastaan rikkomusmenettelyn? Tämä kiinnostaisi meitä ja kiitokset kollegalle kysymyksestä. Kiitoksia myös minunkin puolestani. Sitten seuraava puhuja. Gracias, señora presidenta. Yo también quería unir... Kiitoksia. Olen samaa mieltä kuin kollegani, jotka ovat vähän yllättyneitä liittyen nimenomaan tähän päättämättömyyteen ja sekavuuteen, joten luotte komission jäsen. Emme nyt ole täällä parlamentissa antaneet mitään syitä aiheuttaa tällaista tilannetta, ja minun maassani Kataloniassa Katalonin hallitus on laatinut 44 tonnin säännön, tämän sisäinen sääntö, ja juuri siksi, että ei ole tiedetty, mitä sääntöjä pitäisi nyt oikein noudattaa, kun on ollut erilaisia tulkintoja. Eli meidän täytyy miettiä nyt turvallisuutta ja oikeusvarmuutta ja tieturvallisuutta, eli siksi ei pitäisi tällaista tilannetta olla. Eli minäkin pyydän, että mahdollisimman nopeasti selvinnätte tämän tilanteen, jotta ei olisi eri jäsenvaltioissa eri alueilla tällaista hämmennystä. Kiitoksia Ajala Sender. Sitten komission jäsen Kallas, olkaa hyvä. Thank you very much. Kiitoksia. Arvoisat jäsenet, haluaisin vain toistaa, että me olemme moneen kertaan käyneet tätä keskustelua, eli tässä ei ole mitään suurta hämmennystä. Kukaan, eikä komissiokaan, pyri mitenkään muut muutama tätä eurooppalaista järjestelmää, näitä megarekkoja ja muita, joita käytetään joka puolella Eurooppaa. Minä vahvasti tuen sitä kantaa, että tämä on sellainen asia, josta jäsenvaltiot päättävät. Jäsenvaltiot mahdollistavat sen, että nämä suuremmat kuorma-autot ovat sellaisia, joita voidaan käyttää eri jäsenvaltioissa. Tämä on jäsenvaltioiden päätettävä asia, eli maat, joissa kansalaiset eivät pidä tästä, niin hallitus voi päättää, että sitten tällaisia kuorma ei voida käyttää. Eli tämä on ainoa mahdollinen tapa käsitellä tätä asiaa. Me emme anna lupaa, meillä ei ole mitään aiota, aikomusta antaa lupaa eh, suurempien kuorma-autojen käyttöön kaikissa jäsenvaltioissa. Halusin sanoa, että tämä muutos direktiiviin pitää sisällään monia myönteisiä muutoksia – liittyen mittoihin ja painoihin, jotta kuorma-autoista tehdään ympäristöystävällisempiä ja myöskin tehokkaampia, joten Tämä on se syy, että olen, annoin tämän luettelun aikaisemmin. Jotkut jäsenvaltiot, aivan kuten hyvin tiedätte, ovat antaneet luvan suuremmille kuorma-autoille. Esimerkiksi Saksassa on toimittu näin ja on monia raportteja, joissa sanotaan, että meillä on ollut vaikutusten arviointi ja meillä on ollut erilaisia arviointeja tilanteista. Ja monissa kertomuksissa, aivan kuten edustaja Bach sanoi, on annettu erilaisia vastauksia näihin kysymyksiin. Sellainen kysymys, josta, jossa meidän vastausta pidettiin ongelmana. Minä myönnän, että on tehty virhe. Se, että annettiin oikeudellinen vastaus kysymykseen, jota on sitten tulkittu oikeudelliselta näkökulmalta. Meidän katsoimme, että tämä olisi tarpeeksi, jos me olemme yhteydessä parlamenttiin, kuulemme parlamenttia oikeudesta yksikköön ja niin edelleen. Ja monet teistä olivat paikallakin, kun näistä keskusteltiin. Ajattelimme, että tämä riittäisi, jos me annamme näitä oikeudellisia selityksiä, jos jäsenvaltiot antavat luvan suurempien kuorma käyttöön, niin ne voivat myöskin tietyissä tiettyjen ehtojen mukaisesti ylittää rajan. Ja olen samaa mieltä siitä, että tämä voisi tietysti olisi voitu hoitaa eri tavalla. Tämä oli virhe. Ja voin selvästi sanoa, että tämä oli siis virhe meidän puoleltamme. Ja sit olisi voitu käsitellä eri tavalla tämän direktiivin puitteissa ja tässä direktiivissä Euroopan parlamentin kanssa tämä on mahdollisuus. Eli me pohdimme näitä keskusteluja, muutosehdotuksia tähän direktiiviin. Parlamentilla on täys, täydet valtuudet tehdä kaikenlaisia tarkistuksia, muutosehdotuksia ja sitten äänestää niiden puolesta tai niitä vastaan. Tämä on sellainen asia, joka pitää nyt hoitaa. Eli Euroopan parlamentin jäsenet voivat laatia tästä oman kantansa lausuntonsa, erityisesti liikenne- ja matkailuvaliokunta liittyen tähän rajat ylittävään liikenteeseen jäsenvaltiossa. Eli oikeudellinen kanta on se, että nämä suuremmat kuorma-autot voivat päästä jäsenvaltioihin yli rajojen, jos jäsenvaltiot niin päättävät. No sitten tällaiset paino, painosensorit, ne, tämä on sellainen asia, joka on otettu mukaan tähän direktiivin on olemassa hyvin kalliita sellaisia ja me edustamme, edistämme tällaisten tunnistimien käyttöä. Ja tietysti voin myös selvästi sanoa, että minkälaista rikkomusta ei ole, tai rikkomusmenettelyä ei ole aloitettu sellaisten jäsenvaltiota valtaan, joilla on tällaiset erilaiset järjestelmät käytössään. No. Dear colleagues, The discussion. Hyvät kollegat, keskustelu on päättynyt. Komission jäsen on varmasti täällä käytettävissänne tämän istunnon jälkeen, jos te haluatte vielä jatkaa keskusteluja. Haluaisin kiittää teitä kaikkia osallistumistanne ja haluaisin ilmoittaa teille, että istunto jatkuu huomenna kello yhdeksän. Kiitos ja mukavaa iltaa.